omaa kilpailukykyä ja kasvua kansalaisten ja yritysten hyväksi. Kiitoksia huomiostanne. Michel Barnier biztos Komissaari Barnier, hänen lausumansa nyt sitten päättää tämän keskustelun tästä aiheesta ja jatkamme saman tien seuraavaan kohtaan esityslistalla, nimittäin innovaatiokumppanuuksiin tässä meillä on suullinen kysymys. Ja tämä ensin annamme puheenvuoron tämän suullisen kysymyksen laatioille. Ensimmäinen on Judith Verkis, jolla on kaksi minuuttia käytettävissä. Voorzitter, 90% van de mensen denkt dat we door innovatie... Puhemies, 90 prosenttia kansalaisista ovat sitä mieltä, että innovaatio tulee olemaan se tekijä, jolla talous saadaan nousuun. Mutta näyttää siltä, että no, neuvosto ei ole tätä kirjallisuutta vielä huomannut, koska siellä nyt vasta ryhdytään keskustelemaan aiheesta. Vasta ensi vuoden helmi-maaliskuussa päätös tehdään. Miksi näin? Miksi nämä suuret yhteiskunnalliset haasteet ei ole, ei ole tulleet aikaisemmin esiin? ovatko ikääntymisongelmat, väestörakenteelliset ja energiaongelmat ja ratkaistu? Eipä suinkaan, meillä on nyt kiire. Ja tästä syystä olemme tehneet kysymyksemme. Nämä innovaatio innovaatiostrategiat ovat oikein selkeitä, mutta mitä näissä on oikein, mistä näissä on kysymys? En usko, että tarvitaan uusien välineiden luomista. Pikemminkin olisi parannettava jo olemassa olevia. Tarvitsemme pitkäaikaista turvallisuutta Tarvitsemme hyvin toimivia välineitä, ottaen huomioon strategia 2020 tavoitteet. On erittäin tärkeää, että nämä innovaatiokumppanuudet ovat konkreettisia, että niillä on käsin kosketeltavia vaikutuksia ja ne ovat teknisesti neutraaleja ja Niillä on selkeät että niin niiden on koottava kaikki osapuolet, teollisuus, julkinen taho, instituutiot ja kansalliset, jotka ovat aina innovaation takana ja menestyksen takana. On myös hyvä, että pohtisimme tarkkaan sitä, mitä on jo käytettävissä. Esimerkiksi, että parantaisimme ikääntyvien ihmisten elämänlaatua. Meidän olisi käytettävä tehokkaasti energialähteitä ja raaka-aineita. Uskon, että tässä tarvitsemme innovointia. Neuvoston olisi jo nyt oltava innostunut ja valmis tekemään työtä niin, että innovaatiostrategia onnistuisi. Ei EU, tai taloudessa ole kysymys ainoastaan vakaudesta ja eurosta, vaan myös työllisyydestä ja Euroopan asemasta maailmassa. Innovaatio, jos innovaatio ei meitä auta, niin mikä meitä sitten auttaa? Kiitoksia. Sitten Amalia Sartori seuraavaksi. Presidente. Kiitoksia puhemies. Komission ehdotus, joka sisältyy innovaatiounioni, toi tiedoksiantoon, joka on hyväksytty viime lokakuun kolmas päivä. Se on osa Euroopan 2020-strategiaa. Aloitte pyrkii olemaan konkreettinen, tehokas, kestävä vastaus tärkeimpiin yhteiskunnallisiin ongelmiimme. Siinä on useita toimintaehdotuksia. Komissio pyrkii antamaan elämään, elämää todelliselle innovaatiounionille. Yksi kaikkein innovatiivisin innovatiivisimmista tekijöistä on tämä niin sanottu innovaatiokumppanuus. Jotta päästäisiin tavoitteisiin, on valittava oikeat kumppanit. Tässä mielessä komissio on määritellyt prioriteetti haasteita, joihin yhteiskuntamme olisi vastattava tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Euroopan parlamentti on tässä tilanteessa ottanut kantaa päätöslausuman kautta. Olen EPPn esittelen tässä ja lyhyiden neuvotteluiden jälkeen kaikki ryhmät allekirjoittivat tämän päätöslausuman. Siinä ei ole mitään erityisempiä ongelmia. Meidän panoksemme on ollut ratkaiseva, jotta päästiin siihen, että nämä kaksi kumppanuutta, jotka aloitetaan – kokeiluhankkeen jälkeen koskien aktiivista ja tervettä vanhenemista tulevat koskevan älykkeitä kaupunkeja niin, että tukisimme erilaisia Euroopan kaupunkeja, jotka pyrkivät saavuttamaan tavoitteet 2020-2020. Myös energia hankkeet ovat tärkeitä. On löydettävä konkreettiset vasteet, vastaukset näihin haasteisiin. Tulevina kuukausina komission sisäinen työryhmä tulee päättämään yksityiskohdista, jotka liittyvät hallintoon, raho- rahoitukseen, budjettiin ja niin edelleen näiden ensimmäisten innovaatiokumppanuusten osalta. Kiitoksia. Nyt Jorgi Hatsimarkakis, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies mitä nyt Euroopan innovaatiopolitiikka tekee, mitä Euroopan tutkimuspolitiikka tekee, kun näin kysytään. Ja sitten kun kysytään kansalaisilta kadulla, niin vastausta ei vaan tule, koska ei ole selvää, mikä on eurooppalainen tutkimus, mikä on eurooppalainen innovaatio, mitä lisäarvoa se tuo. Siinä mielessä pidän hyvänä sitä, että komissaari Keegan Quinn on tehnyt ehdotuksen, jossa hän ottaa ainakin esille tämän kysymyksen, miten määritellään innovaatio. Innovaatio tarkoittaa sitä, että tiedosta – tehdään rahaa, tuotteita, lisenssejä. Ja tämä on uutta. Olen iloinen siitä, että komissio on tälle tiille astunut, mutta me tarvitsemme nyt tämä miehen kuusta tai naisen kuusta, joka tekee tälle jotain niin, että veronmaksajat ymmärtävät, mitä me hänen rahoillaan, me te, rahoillaan tehdään. Siinä mielessä, että potentiaalia löytyy valtavasti että kaksi lisävuotta, kaksi tervettä lisävuotta ihmisille. Tämä se tällainen projekti, joka, jonka kaikki ymmärtivät tuolla kadulla. Siksi olen niin iloinen, että ensimmäinen ehdotettu innovaatiokumppanuus on omistautunut tälle tavoitteelle. että kaksi tervettä lisävuotta ja, tämä, ja tällä tiellä on, ja jatketaan. Minä voimme näitä tukea tässä. Kuitenkin toteaisin, niin kuin esittelijä Tarva Merkkiis jo siinä mainitsikin, että jos me vain käytämme olemassa olevia välineitä, on GIT, on KICS, on CETIS, niin sanottu kilpailu kilpailukykyinen innovaatio-ohjelma. Ne ovat olemassa olevia ohjelmia. Nyt jos vielä kerran, jos lisätään vielä yksi ohjelma näihin ongelmien, ohjelmien lisäksi, silloin siitä tulee hyvin epäselvä ja sitä ei kannata tehdä. Innovaatiokumppanuuden täytyy myötä vaikuttaa siihen, että saadaan järjestystä taloon niin, että saadaan sellainen järjestelmä, joka toimii. Siksi me hyväksyisimme sen tämän vain silloin, kun tämä, tästä tulee selkeä, selkeä juttu veronmaksajien kannalta. Täytyy ymmärtää, mikä tuo sitä eurooppalaista lisäarvoa Silloin me olemme sen takana. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia todellakin paljon. Nyt sitten Evsen Tyshenovski, kaksi minuuttia. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Puhemies, kollegat. Komission aloite luoda pilottihankkeita innovaatiokumppanuuksista ikään aktiivisesta terveestä ikääntymistä on todella kiittämisen arvoista. Kun on valittu tällainen projekti, se todistaa minulle siitä, että tämä on erittäin tärkeä hanke, tärkeä tehtävä, koska näin pitää pystyä varmistamaan, että kun otetaan huomioon kansalaisten tarpeet, tosin ne ovat varsin erilaisia, siksi tämä on vaikeaa, on erilaisia perinnettä, historiaa ja myös erilaisia lähestymistapoja eri maista löytyy, joten onkin kiinnostavaa nähdä, miten innovatiivinen komissaari tässä tulee olemaan. Toivottavasti kyse ei ole vain yleisestä kuvauksesta koskien näitä eri aiheita, vaan komissio todellakin antaa kouriin tuntuvaa apua meidän kokemuksemme mukaan. Näemme tässä kaksi potentiaalihanketta, ensinnäkin älykkäät kaupungit ja sitten raaka-aineet. Mit, mitä tulee tuleviin ongelmiin, tulevaisuuden ongelmiin, mielestäni meidän pitäisi tarttua raaka-ainekysymykseen. Uskon, että tällä hetkellä lähitulevaisuudessa monet jäsenvaltiot ovat kovan paineen alla pyrkessään varmistamaan eh, energiatoimitusvarmuuden yrityksille ja muille. Monia ongelmia liittyy raaka-aineisiin ja monet eri komiteat ja valiokunnat yrittävät näitä asioita käsitellä. Meidän pitää löytää uusia voimavaroja ja tämä on ennakkoedotus ajatellen tulevaisuuden kasvuamme ja kilpailukykyä me Euro, e- EU-ssa. Tietysti tämä tulee vaikuttamaan moniin eri alueisiin, sosiaalisiin kysymyksiin, kansalaisten kohdalla, että me tarvitsemme selkeitä sääntöjä. Meidän täytyy varmistaa raaka-aineiden saanti, koska se on muuten haitallista tulevaisuuden kannalta ajatellen. Kiitoksia. Kiitoksia, niin että piditte puheesta kiinni. Sitten Marisa Matias Hänellä on nyt puheenvuoro kaksi minuuttia. Eh, Kiitoksia puhemies. Olemme täällä puhumassa asiasta, jo, joka on esitelty komission yksi tär, yhtenä tärkeimpänä prioriteettina. Puhumme innovaatiopolitiikasta. Se on nyt muotoutumassa eurooppalaisen innovaatiovuoropuhelun ansiosta ja näiden pilottihankkeiden ansiosta puhumme muun muassa aktiivisesta ja terveestä vanhenemisesta, mutta täällä on vielä monia näkökohtia, jotka on määriteltävä tulevien hankkeiden selkeyttäminen ja määrittely ja prioriteetit. Kuka tulee määrittelemään nämä prioriteetit ja millä perusteilla? Näitä vastauksia meille ei ole annettu. Haluaisin kuitenkin kommentoida konkreettisesti erityisesti tätä ensimmäistä hanketta, aktiivinen ja terve vanheneminen. Tämä on myönteinen asia. Minusta on myönteistä, että otamme käsittelyyn hyvin haavoittuvan väestönosan. Eurooppa on yhä ikääntyneempi ja ikääntyneet ihmiset ovat yhä heikommassa asemassa, mutta meidän on otettava huomioon myös muita asioita. Minusta ristiriitaista, että tässä esitellään tämän alan aihe, mutta samaan aikaan meillä ei ole mitään pohjaa tälle innovoinnin. Mikä on meidän perustamme? Onko tämä elinkelpoinen innovaatio? Me tarvitsemme, tai olemme havainneet, kuinka koko ajan sosiaalipalveluja murennetaan ja tarvitsemme unionin, jossa olisi enemmän työllisyyttä ja paremman yhteiskunnan. Tarvitsemme jotain kunnianhimoisempaa. Olen sitä mieltä, että henkilökohtaisesti voisin allekirjoittaa tämän hankkeen kyllä, mutta tässä on ristiriitaisuuksia, koska jäsenvaltioissa on tehty paljon leikkauksia. Tarvitsemme tiukkaa, vaativaa politiikkaa tällä alalla, koska muussa tapauksessa emme voi antaa todellisia vastauksia tälle väestön osalle. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti ministeri Sireksi. Ehkäpä te voitte esittää sitten yhteenvedonomaisen vastauksen. Neuvoston, komission puolesta sanoo puhemies, neuvoston puolesta tietenkin. Monsieur le Président. Euh, Puhemies, parlamentin edustajat, olen tyytyväinen tästä tilaisuudesta, jonka olemme saaneet käydä keskustelua tästä aloitteesta, lippulaiva-hankkeesta, innovaatiounionista ja erityisesti tästä uudesta käsitteestä eurooppalaisesta innovaatiokumppanuudesta. Se on selvästi avaintekijä tässä tiedonannossa jonka komissio lokakuun alussa julkaisi. Luonnollisesti tässä vaiheessa neuvosto vielä tutkii tätä asiaa ja johtopäätöksiä valmistellaan kilpailuneuvoston kokousta varten 26. marraskuuta. Kuten varmasti muistatte, Eurooppa-neuvosto viime kesäkuussa vei loppuun Eurooppa 2020 strategiasuunnitelman. Ja yksi suurista tavoitteista tässä kontekstissa, joka määriteltiin koostui ja lainaan, pyrkii parantamaan tutkimuksen kehityksen olosuhteita, jotta aivan erityisesti saadaan BKTstä 3 prosentin osuus joka syntyy julkisen sektorin investoinnista tällä lailla. Ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että olisi ollut vaikea ymmärtää, että te oltaisiin tehty vähemmän kuin tämä 3 prosenttia, joka löytyy jo Lissabonikin strategiasta. Ja nyt on sitten kyse siitä, että löydetään ne resurssit, joita tässä onnistutaan. Tämä iso hanke, innovaatiounioni, jonka komissio on esitellyt, on jatkoa tälle suurelle aiemmalle tavoitteelle – ja puheenjohtajavaltio Belgia on halunnut käsitellä tästä suurta kysymystä äh, kurinalaisesti äh, nopeasti. Me pidimme ensimmäisen epävirallisen kokouksen viime heinäkuussa. Sitten virallinen keskustelu käytiin 12. lokakuuta tänä vuonna. Ja tämä keskustelu mahdollisti sen, että puheenjohtajavaltio on voinut esittää neuvoston loppupäätösluonnoksen, jota nyt ollaan jota nyt tutkitaan, ja se tulee olemaan kilpailuneuvoston esityslistalla 26. ja 27. marraskuuta. Minä korostan sitä, että puheenjohtajavaltio on toiminut niin, että tutkimuspuoli ja teollisuus tekevät läheistä yhteistyötä tässä asiassa. Näin saadaan aivan loistavia tuloksia. Me pidimme muun muassa yhteisen neuvoston kokouksen viime heinäkuussa ja tässä pitäisi saada aikaan myös yhteisiä loppupäätöksiä lokakuun lopussa. Siis tässä on kysymys siis teollisuusneuvostosta. Näin voidaan valmistella keskustelua innovaatiosta ja tutkimuksesta. Te varmasti ymmärrätte, että kun odotetaan strategista lupaa tavallaan tai vauhtia val- jäsenvaltioiden päämieheltä, niin kilpailukyky neuvosto on pysynyt aika varovainen kannatossa. mutta kuitenkin haluan muistuttaa siitä, että innovaatio aiheena tai tämä tiedon kolmio laajemmin ymmärrettynä, koulutus, tutkimus, innovaatio, kolmio, se ei tietenkään ole mitään uutta, ei neuvostolle eikä parlamentille. Kun ajatellaan neuvostoa, Yleisessä eurooppalaisessa tutkimuspuitteissa tämä aihe tulee säännöllisesti esille kilpailukykyneuvoston esityslistoilla. Viittaan aivan erityisesti 2020 vision eurooppalaisesta tutkimusalueesta. Tästä päätettiin 2008 neuvoston kokouksessa ja aivan hiljattain neuvosto piti kokouksen innovoivan Euroopan luomisesta. Tämä pidettiin Espanjan kaudella viime toukokuussa tämä kokous. Ja voin mainita joitakin tärkeitä kysymyksiä neuvostolle, ja tämä ei mikään kattavallista. Ensinnäkin aloitteiden pitäisi koskea kaiken tyyppistä innovaatiota julkisella sektorilla ja yksityisellä sektorilla. Toinen asia, pitäisi saada pohja tehokkaammalle tutkimuksen rahoittamiselle ja kehityksen innovaation rahoittamiselle myös. Sitten kolmantena yhtenäiset julkiset hankkeet tukevat tavallaan tuotteiden innovatiivisuutta ja palveluiden myös. Sitten neljänneksi muut kuin teknologiset innovaatiot, mukaan lukien suunnittelu, design, palvelut, kulttuuritoiminta, tämä on myös tärkeä tekijä. Viidentenä kohtana, miten käytetään hyväksi tutkimustuloksia. Tässä tarvitaan tehokasta eh, he, tekijänoikeuksien suojaa ja suoja, pitää pystyä teknisiä ja tieteellisiä keksintöjä. Sitten mitä tulee tutkimuksen kehitykseen ja niihin liittyviin välineisiin, näin Tästä juuri täällä muistutettiin. Näitä välineitä pitää yksinkertaistaa ja järkiperäistää. Ja tässä yhteydessä olen iloinen varsin suuresta näkökulmien yhtenäväisyydestä komis valiokunnasta ITRE. Se näkyy hyvin tässä Arruva Karvalion mietinnössä. Sitten innovaatiokumppanuuden ei pidä tuoda lisää monimutkaisuutta tai hankaluutta, vaan päinvastoin – vaikuttaa yksinkertaistavalla tavalla. Alueen ulottuvuus on myös aivan erityisen tärkeä innovaatioita ajatellen. Euroopan innovaatiopolitiikka politiikan täytyy olla sellaista, että innovaati, innovaattorit, mukaan lukien pk-yritykset tai eri toimijat saavat tarvittavaa tukea myös alueellisesti. Sitten ihmiset tekijät. Sehän on aivan ydinkysymys tutkimuksen innovaatiossa. Euroopan pitää vahvistaa kykyään pitää kiinni tutkijoistaan ja houkutella kolmasta maista lahjakuksia tänne. Näiden yleisten kommenttien jälkeen haluaisin vastata neljään konkreettiseen kysymykseen, jotka täällä tuli esille. Mitä tulee teemojen määrää innovaatioteemoissa, vaikkakin neuvosto ei vielä ole ottanut tähän tästä kantaa. Minusta tuntuu, että ollaan aika yksimielisiä siitä, että pitää alkaa pilottihankkeesta. Ja komissio on ehdottanut, että pilottihanke aloitettaisiin ikääntymisestä ensi vuoden alussa heti. Siinä tiedon, komission tiedonannossa mainitaan muun muassa muitakin teemoja, aiheita, joista komissio olisi valmis tekemään ehdotuksia ensi vuoden aikana. Jotkut teistä ovat tarttuneetkin joihinkin näistä aiheista. Ja Pilottihanke tietysti voi lähteä liikkeelle vain kokeilumielessä, eikä se välttämättä saa täytä kaikkia ehtoja, eikä niitä voida ennalta määritelläkään. Miten sitten aiheita valitaan tulevia kumppanuuksia varten? Tämä on tärkeä kysymys, josta neuvostossakin keskustellaan. Ja tässä yhteydessä muistuttaisin yhteisestä ohjelmoinnista mitä tutkimukset vasta tärkeisiin sosiaalisiin haasteisiin. Tästä, tästä neuvosto aloitti keskustelun 2008 tässä yhteydessä. Kriteerit, jotka varmasti ovat hyödyllisiä myös innovaatiokumppanuuden yhteydessä. Silloin ne määriteltiin jo nämä periaatteet. Haasten laajuus Euroopassa, todella osapuolten aktiivinen osallistuminen, eurooppalainen lisäarvo, mahdollisuus muuttaa tutkimustulokset niin, että ne hyödyttävät kansalaisia ja eurooppalaista kilpailukykyä. Näen suurta yhdentymistä aikaisempien neuvoston suuntaviivojen väillä suhteessa komission uusiin ehdotuksiin tässä tiedonannossaan. Sitä paitsi Keskusteluissa, joita olemme tässä vaiheessa käyneet, niin usein on otettu esille tällainen mm, ylhäältä alaspäin suhtautuminen, pitää keveitä ratke, ra, rakenteita, täytyy tehdä yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa, aivan erityisesti pk-yritysten kanssa. Samoin pitää pyrkiä optimoimaan rahoitusvälineitä, joita jo nyt on olemassa. Nyt sitten aikatauluun ja hallinnointiperiaatteeseen. Todennäköisesti nämä ovat kaikkein tärkeimpiä, ar, ar, arimpia kysymyksiä myös. Avainsanoja varmasti ovat lisäarvo, johdonmukaisuus, joustavuus ja kepeys. Ei ole kysymystä siitä, että olisi tällainen ennalta määritelty yhtenäinen malli, Monia, monia aloitteisiin on ryhdytty, jotta voitaisiin hienosäätä tätä käsitettä. Muun muassa seminaari, joka pidettiin joku päivä sitten, 25. lokakuuta. Sen esti puheenjohtajavaltio Belgia yhteistyössä Suomen ja komission kanssa. Ja mitä tulee sitten tähän aikatauluun, kiireellisyys todellakin näkyy tässä 2020-strategiassa jo, ja näin ollen sitä löytyy myös näistä aloitteista ja tässä mielessä komissio on tehnyt kunnianhimoisia ehdotuksia, mutta resurssit ovat kuitenkin rajalliset ja vaikka pyrimme kunnianhimoisuuteen, meidän pitää valvoa sitä, että pystymme hallitsemaan tämän prosessin ja oppia siitä ajoissa tarvittava läksy. Sitten lopuksi puhemies, hyvät naiset ja herrat, puhuisin paremmasta kumppanuuksien hallinnoinnista – kansallisella tasolla. Tämä kysymys kuuluu kaikkiin hallintokysymyksiin kumppanuudessa, jonka kohdalla ei ole mitään valmista mallia ja vielä vähemmän yhtenäistä mallia. Pitää ottaa huomioon objektiivisesti varsin erilaiset tilanteet maasta toiseen ja pitää myös so- ottaa mukaan kaikki osapuolet kustakin jäsenvaltiosta. Osapuolet Euroopan kansallisen, alueellisen ja julkisen sektorin edustajat kaikki mukaan. Sitten puhemies parlamentin on vakuuttunut siitä, että tutkimus ja kehitys ei ole mikään vaihtoehtoinen asia Euroopalle, vaan velvollisuus, jos haluamme päästä pysyvällä tavalla säilyttäen sosiaalisen mallimme ja kestävän mallimme. Öö, tästä kriisistä. Sitten... Meidän täytyy siis jatkuvasti kiinnittää huomiota näihin kysymyksiin ja erityisemmin tähän ensimmäiseen puheenvuoroon tässä keskustelussa, joka liittyy innovaatioon. Teidän panoksenne on sitäkin tärkeämpi, kun ajatellaan tämänhetkistä tilannetta, ja jäsenvaltioiden on tehtävä vaikeita valintoja, ja minusta on keskeistä, että säilytämme innovaation ja tutkin, tutkimuksen. Se on investointi tulevaisuuteen ja voin vakuuttaa teille, että ilmoitan neuvostolle tästä keskustelusta ja olen valmiina jatkamaan tätä keskustelua kanssanne. Kiitoksia. Herra Bytikofer, teillä on työjärjestyspuheenvuoro. Herra puhemies, minä halusin kysyä, onko neuvoston aika pitempi silloin, kun ilta, illalla myöhemmin käydään keskustelua. Minusta on hiukan hävytöntä, jos neuvostonostaja puhuu kaksi kertaa niin pitkään kuin herra Barroso ja herra Van Rompuy yhteensä, samalla kun tiedämme, että on muillakin tärkeitä asioita esityslistalla kesteltävänä, ehkä voisi tässä hiukan rajoittaa omaa puheajan käyttöä. Eh, en osaa sanoa tähän yhtään mitään, herra edustaja. Kiitän puheenvuorosta, kiitän havainnosta. Nyt annan puheenvuoron ryhmien nimissä puheenvuoroja käyttäville edustajille. Ensimmäiseksi kansanpuolueen puolesta herra Tsukalas. Kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen suureen mahdollisuuteen, jonka innovaatiot meille antavat taloudellisesti Euroopan unionin kehitykselle. Tämä on asia, jota me kovasti tarvitsemme, koska riskejä on olemassa. On olemassa riskejä, vaaroja siitä, että jos näitä toimia ei panna täytäntöön, niin Euroopan unionin ja muiden innovaatiokumppaneiden välinen kuilu kasvaa entisestään. On aivan totta, että Euroopan tämänhetkinen suhdanne on hyvin hankala. Omassa maassani Kreikassakin näin on. Haluaisin muistuttaa Rova Matiaksen sanat vielä mieleenne. On aivan totta, että monien Etelä-Euroopan maiden taloudellinen tilanne on hyvin hankala. Ja yhdessä niiden vaatimusten ja leikkausten kanssa, joita IMF-hallitukset ja komissio ovat äh, asettaneet, niin näissä maissa äh, inno, investointi investo, innovointiin on lähestulkoon nollatasoa. Samoin näiden maiden teknologiabudjetit ovat kokeneet vahvoja leikkauksia ja teknologiset innovaatiot ovat viimeisiä prioriteetteja hallitusten kiireellisissä ohjelmissa. Nämä horisontaaliset leikkaukset itse asiassa aiheuttavat todellista aivovuotoa. Tämän lisäksi ne myös johtavat siihen, että tutkimuskeskukset ja yliopistot saavat vähemmän resursseja kuin mitä ne tarvitsevat. Ja näin tämä kolmio, josta puhumme aina osaamisen kolmiona, se ei vain toteudu. Tämän vuoksi tähän peliin astuu myös itse yliopistojen toimintakapasiteetti. Toissa päivänä Times-lehdessä julkaistiin artikkeli yliopistoista, 200 yliopistosta. On aivan totta, että suurin osa suurista yliopistoista, jotka olivat listalla ylhäällä, oli, tulevat pohjoisesta. Vain kaksi espanjalaista Eli Etelän yliopisto oli tällä, tässä luettelossa mukana. Minä mietin, että miten voitaisiin tämä kuilu sulkea Pohjois-Euroopan ja Etelä-Euroopan välillä. Kiitos. No, no Pyydän, että pidetään kiinni puheenjoista. Kiitos puheenvuorosta. Riera Madurell, minuutti. Señor presidente, es un acierto. Puhemies, komissio on käynnistänyt innovaatiounionista ja samaan aikaan ehdotuksen teollisuuspolitiikasta. Meidän täytyy varmistaa järkevä ja kestävä kasvu, jota voidaan hyödyntää myöskin kilpailukyvyn kannalta, ja EUn on vahvistettava innovaatiota. Näin ollen meidän ryhmämme on ottanut vastuulleen kummankin aloitteen ja koordinaattorina uskon, että kun teemme yhteistyötä kaikki, parlamentti voi vaikuttaa vaikuttaa siihen, että löydämme näihin uusiin haasteisiin ratkaisuja. Ratkaisuja, jotka ovat tasapainoisia sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristön näkökulman välillä. Me haluamme älykkäämpää ja vihreämpää Eurooppaa, jossa on enemmän sosiaalista kohesiota. Meidän täytyy aloittaa tänään tämän päätöslauselman kautta ja meidän täytyy ottaa esille asiat, jotka ovat painopistealueita ja joita täytyy käsitellä innovaation alalla. Ja meidän täytyy myöskin korostaa, että se menestys riippuu meidän kyvystämme edistää niitä sekä yrityksissä että tutkimuskeskuksissa ja yliopistoissa. Kiitos. Lopuksi Euroopan konservatiivien ja uudistajien nimissä Zbigniew Zobro saa puheenvuoron. Szanowni Państwo, Herra puhemies, hyvät näissä herrat. Euroopan täytyy kehittyä. Innovaatiot ovat paras tapa päästä valitsevasta kriisistä. Ilmoitettu rahoitus ja rahoituksen korottaminen tutkimusta varten on hyvä ennakkomerkki. Minusta rahoitus, joka on 3 prosenttia bruttokansantulosta – Tämä tulee nopeuttamaan kehitystä. Ulkoinen apu kuitenkin on välttämätöntä pienille keskusteluyrityksille, koska ne eivät muuten voi investoida innovaatioihin ja tutkimukseen. Rahat eivät kuitenkaan yksinään riitä. Yritysten täytyy itse kuitenkin edelleen rahoittaa monia osia tällaisesta toiminnasta itse, ja yritykset Keski- ja Itä-Euroopassa ovat hyvin vaikeassa tilanteessa. Tämä käristynyt tilanne on nähty myös muilla alueilla, ei pelkästään tutkimuksen alueella. Suurin tuki eurooppalaisista rahastoista menee vanhoille 15 jäsenvaltioille. Joku joskus on sanonut, että ei ole olemassa mitään Euroopan unionia ilman solidaarisuutta. Ja nyt asettaisinkin kysymyksen, miten Euroopan komissio aikoo paremmin tukea uusia jäsenvaltioita? Ja nyt seuraavat puhujat. Herman Finkler, edustaja, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Innovaatio unionilla komissio ehdottaa oikeanlaista asiaa ja oli hienoa lukea, että komissio on ottanut monia asioita innovaatiomietinnöstämme joka hyväksyttiin teollisuusvaliokunnassa, ja olemme samaa mieltä siitä, että tulevaisuudessa innovaatiopotentiaalia on paremmin käytettävä hyväksi. Meidän täytyy vahvistaa tilannettamme esimerkiksi japaniin, ja Yhdysvaltoihin ja nouseviin valtioihin, kuten Kiinaan nähden. Mutta unionista tulee silloin vain menestyksekäs, jos siellä tehdään yhteistyötä jäsenvaltioiden ja alueiden välillä, ja komissio suunnittelee innovaatiokumppanuutta, josta juuri puhutaan yli poliittisten puoluerajojen. Mutta tässä yhteydessä haluaisin nyt varoittaa siitä, ettei taas luoda kaksinkertaisia rakenteita. Ajatukset, jotka liittyvät innovaatiokumppanuuteen, eivät ole vielä täysin selkeitä ja myöskään neuvostossa ei ole selkeää kuvaa tästä tilanteesta. Ajatus, innovaatiokumppanuudesta on samantyyppinen jo olemassa olevien välineiden kanssa, esimerkiksi teknologiafoorumin, seitsemännen tutkimusohjelman ja kiksien kanssa, eurooppalaisen teknologian innovaatioinstituution kanssa. Ja haluaisin ehdottomasti huomauttaa, että synergiaa on käytettävä hyväksi ja luotava, ja meillä täytyy olla yhtenäinen lähestymistapa. Kiitos. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Korea de Campos. Yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisat kollegat. Me kiitämme komission ponnisteluja aset, siitä, että se asettaa innovaation ja tutkimuksen esityslistan kärkeen. Eurooppalaisesta innovaatiojärjestelmästä täytyy tulla tehokkaampi ja kestävämmällä pohjalla toimivampi. Eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet nousevat tässä välineiksi ja meillä on suuria haasteita edessämme. Ei ole vielä selvää, millä tavalla eri alakohtaiset temaattiset asiat määritellään. Halu parantaa avoimuutta on erittäin hyvä. Mikä tulee olemaan sitten komission jäsenvaltion eri alueiden rooli tässä? Millä tavalla voidaan riittävä selvyys tähän monimutkaiseen rakenteeseen taata? Komission ja neuvoston täytyy varmistaa se, että täytäntöönpano tapahtuu asian tuntijuudella ja sitä ei ole voitu taata nyt tässä ensimmäisessä pilottihankkeessa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraava puheenvuoron käyttää edustaja Cortines. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Haluaisin, pidän sitä hyvänä, että on innovaatiota ja kumppanuutta. Mutta haluan myöskin sanoa, että nyt puhutaan jostain, josta emme tiedä mikä se on. Kyse on aloitteesta, mutta kukaan ei ole kertonut, mikä on sen sisältö tai mitä mallia, mitä muotoa siinä käytetään. Eli ensinnäkin, jos me haluamme olla tehokkaita, meidän täytyy nyt katsoa, millaisia tuloksia meillä jo on täällä parlamentissa liittyen siihen, mitä on tapahtunut eri kumppanuuksien osalta ja eri foorumien osalta. Meillä on jo kokemusta seitsemännestä tutkimusohjelmasta. Meidän täytyy nyt arvioida sitä objektiivisesti ja meidän täytyy katsoa näitä tuloksia ja joissain tapauksissa on nähty, että mukana on ollut suuria yrityksiä ja pienet jäävät ulos. Ja ehdottaisin, että meillä olisi politiikkaa ja toimintatapaa liittyen innovaatioon, meidän täytyy nähdä, miten voimme auttaa pieniä yrityksiä. Ehkä meillä pitäisi olla jonkinlaisia välikäsiä, jotka auttaisivat näiden hankkeiden toteuttamisessa, mutta tällä tavalla ei voida edetä. Pieni yritys ei voi jättää ulos. Sitten myöskin hallinnossa pitää olla innovaatiota. Hallinnossa pitää toimia innovaatioisesti, koska innovaatiot liittyvät myöskin markkinoihin ja hallinto usein seuraa markkinoita. Eli meidän täytyy luoda kapasiteettia ja meidän täytyy myöskin hallintoa uudistaa ja tutkimusta ja meidän täytyy auttaa pieniä yrityksiä olevan mukana tässä tulevaisuudessa tässä monimutkaisessa kysymyksessä ja tietysti pitää ottaa huomioon myöskin riskot. Ne eivät kuulu ainoastaan kansalaisten kannattaviksi. Kiitos. Ja nyt edustaja Silvia Teranatsikau Yksi minuutti. Kiitos, herra puhemies. Ihmisoikeuksien yleisjulistuksessa sanotaan artikassa 21, että jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteisön kulttuurilliseen elämään, nauttia taiteesta ja myöskin hyötyä tutkimuksesta ja kehityksestä. Meidän on löydettävä ratkaisuja suuriin ongelmiin, joita yhteiskunnassa on kaikkialla puhutaan ilmastonmuutoksesta, energiaturvallisuudesta, ruokainen puutteesta ja kestävästä kehityksestä yhteiskunnasta. Unionissa täytyy kehittää innovaatioita, jotka ovat tärkeitä Euroopan unionin kehitykselle ja kilpailukyvylle. Se merkitsee sitä, että myös innovaatiopolitiikka pitää yhdistää teollisuuspolitiikkaan Euroopan unionissa. Vain silloin kun me kehitämme tontokapasiteettia ja luomme työpaikkoja, voimme pitkällä tähtäyksellä myöskin säilyttää innovaatiokykymme ja kehittää sitä. Samaan aikaan meidän täytyy myös varmistaa, että tutkimustuloksia levitään laajempaan käyttöön. Uskoakseni unionissa, joka on innovaatiounioni, tarvitaan uutta kumppanuutta, parempaa koulutusta, parempaa kansalaisten mahdollisuutta saada käyttää tutkimuksen saavutuksia. Kiitos. Ja nyt puheenvuoro on Danuta Hübnerillä puolitoista minuuttia. Eh, Kiitoksia. Viime vuosina hyvin paljon on puhuttu innovaatiosta ja siitä on tullut poliittisten välineiden symboli, jotka voivat ratkaista kaikki ongelmamme. Eli odotukset ovat suuria ja meidän täytyy nyt olla sen tasolla ja nyt on aika olla vähän käytännönläheisempiä. Epäilemättä innovaatio voi olla keskeisessä roolissa kun vahvistetaan kasvua Euroopan taloudessa, mutta jotta tämä onnistuisi, meillä pitää olla konkreettinen ja yhteinen julkisen ja yksityisen tahon kumppanuus, ja meillä pitää edistää rahoituksen saatavuutta, ja meidän pitää keskittyä uudelleen innovaatiopolitiikkaan. Mutta nyt kaikkein tärkeintä on aika, ja meidän täytyy edetä nopeasti ja määrätietoisesti. Meidän täytyy ryhtyä toimiin ja havaita niitä seikkoja, jotka estävät innovaatiot Euroopassa, mutta ennen kaikkea meidän täytyy luoda uusia poliittisia välineitä. Eurooppalainen innovaatiokumppanuus voi olla tällainen väline, ja jotta innovaatiokumppanuus voitaisiin toteuttaa, meidän täytyy mielestäni toimia hyvin kiireellisesti ja lähestymistapamme pitäisi olla se, että opimme tekemällä ja käytämme hyviä käytänteitä, joita Euroopassa on olemassa. Innovaatio yleensä syntyy hyvin toimivassa innovaatiojärjestelmässä tai, ja alueilla on tässä merkittävä rooli. Eli me voimme vauhdittaa innovaatioon pohjautuvaa taloutta käyttämällä täysin hyväksi tämänhetkistä kohesiopolitiikkaa ja sen investointeja 85 miljardia euroa vuodessa ja myöskin vuoden 2013 jälkeiset sitoumukset liittyvät älykkääseen kasvuun. Innovaatio voi toimia kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla alueilla. Kiitos. Kiitos rouva komission jäsen. Ja nyt annan puheenvuoron kollegallemme Balchitisille. Puolitoista, yksi minuutti. Hyvät kollegat, innovaatiopolitiikka ja teknologian saavutukset, niiden täytyy olla tukeva tekijä silloin, kun pannaan toimeen 2020 strategiaa ja silloin, kun on kysymys taloudellisesta kasvusta ja kilpailukyvystä Euroopassa. Kaikilla politiikan poliitin alueilla, energian tehokkuudessa, ympäristöystävällisen puhtaan teknologian kehittämisessä, ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kaikki riippuu siitä, miten tehokasta innovaatiopolitiikka on Euroopassa. Euroopan unioni tarvitsee integroitua innovaatiopolitiikkaa, joka voi olla menestyksekästä vain, jos on koordinoitua yhteistyötä, joka on tehokasta kansallisella, alueellisella kansallisella Euroopan tasolla. Uskoakseni kumppanuus innovaation alueella, jota komissio on aloittanut, on erinomainen väline, joka varmistaa sen saadaan aikaan parempia tuloksia kilpailukyvyn alueella ja myöskin parempaa edistystä tulevaisuudessa. Kiitos. Nyt Mario Pirillo Yksi minuutti. Si, eh, grazie presidente. Kiitoksia, hyvä puhemies. Me kärsimme eh, tiukasta budjettikurista, mutta tässä investoiminen innovaatio voisi olla ulospääsy kriisistä. Menneisyydessä Euroopalla on ollut johtava rooli innovaatiossa. Innovaatio on valtavasti muuttanut maailmaa suurin Euro- äh, teknologiapotentiaali ja eurooppalainen inhimillinen pääoma, se täytyy valjastaa. Meidän täytyy paremmin koordinoida sitä, mitä me Euroopan unionissa teemme ja mitä jäsenvaltioissa tehdään, niin että voidaan välttää päällekkäisyyttä ja voidaan optimoida investoinnit. Tämä tarkoittaa strategisempaa ja koordinoidumpaa lähestymistapaa innovaatioon. Sellaisenaan nämä komppanuudet ovat aivan loistava väline. Minun täytyy esittää neuvostolle kysymys siitä, mihin toimiin se aikoo ryhtyä, jotta näistä innovaatiokumppanuuksista tulee dynaamisempia ja miten nämä voivat antaa oman panoksensa reaalitaloudelle. Kiitos. Kiitos. Näin päättyivät puheenvuorot edustajilta. Nyt alkaa menettelmän puhujalistaa. Ei ole paljon aikaa. Sheen Kelly edustajalle yksi minuutti. Sheen Kelly arvoisa yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Epäilemättä meillä on nyt suuri haaste edessämme, ja se on hyvin keskeinen kysymys, jos haluamme löytää uusia tapoja ratkaista kaikkia näitä ongelmia. Tässä on tämä barometritutkimus, ja tässä on tutkittu eri sidosryhmiä, ja kaksi asiaa tuli esille. 90 prosenttia vastaajista katsoivat että innovaatio luo kilpailukykyä ja vihreämpää taloutta, ja 23 prosenttia totesi, että julkisen ja yksityisen kumppanuus on keskeinen, jotta voidaan luoda innovatiivisempaa Eurooppaa. Ja varmaan monet ovat tästä samaa mieltä, ja siksi on hyvä tämä keskustelu tänään, ja toivon, että kun meillä on mukana neuvosto ja komissio ja parlamentin jäsenet tässä innovaatioprosessissa, niin avain tulevaisuuden osalta, jos haluamme päästä 2020 strategian tavoitteisiin, 3 prosenttia bruttokansantuotteesta ja riskipääoma on myöskin hyvin tärkeää. Kiitos. Annan puheenvuoro Ensolle. Yksi minuutti. Vreau să salut propunerea. Kiitos. Niin, minä haluaisin sanoa, että minusta nämä innovaatiokumppanit ovat hyvä asia, jotta kaikki jäsenvaltiot voivat osallistua innovaatioihin, täytyy Euroopan unionin paremmin tarkastella sitä, miten investointeja toteutetaan infrastruktuuriin, miten saadaan paremmin aikaan hallintostruktuureja niin, että erot jäsenvaltioiden välillä vähenevät. Ennen kaikkea alueellinen kehitys on tärkeää innovaatiokumppanuuksien

Yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Se haaste, joka on tässä Euroopan unionin innovaatiounionissa komissiolle, tämä on ö, tällainen merkki, paalu, mutta tämän ei pidä olla pelkästään ilmiö, vaan kansalaisten täytyy nähdä todellista kehityksen ja yhteiskunnallisen edistymisen politiikkaa. Ja tätä uutta välinettä täytyy asianmukaisesti tukea, mukaan lukien rahoituksellisesti ja keskeisen julkisen politiikan kautta. Pilottihanke on oikein hyvä asia. Tässä täytyy saada hyvää tulosta ja se saadaan, jos tässä on sellaista poliittista puli, äh, politiikkaa takana, joka takaa sen, sen, sen, että tämä on kaikkien saatavilla ja että tässä tapahtuu äh, arvokkaita uudistuksia ja annetaan ö, äh, takuut siitä, että kaikilla voi olla arvokas elämä. Muuten tästä hankkeesta ei tule todellisuutta, jos tässä harjoitetaan vain uusi, ö, neoliberaalista politiikkaa, joka vie elämänlaatua pois kansalaisiltamme edeltä toten ikääntyneiltä. Kysynkin, mitä komissio aikoo tehdä, jotta tästä aloitteesta ei tule pelkkää puhetta. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä puheenvuoronsa edustaja Matula. Kiitoksia. Kestävä ja älykäs talous, joka johtaa siihen, että päästään 2020 tavoitteisiin, on toteutettava käyttämällä tutkimusta ja innovaatiota. Ja tämän suuntaisia aloitteita on toteutettava kaikilla tasoilla ja meillä täytyy olla myöskin rajat ylittävää yhteistyötä eurooppalaisten alueiden välillä. Meillä pitää olla lähestymistapa alhaalta ylös ja innovaatioisia ratkaisuja eri instituutioissa, koulutuslaitoksissa on vaikea toteuttaa rahoitusongelmista johtuen alueviranomaisilla on mahdollisuus korostaa näitä uinuvia innovaattoreita käyttämällä kumppanuushankkeita kohesiopolitiikan yhteydessä. Näillä kumppanuuksilla voidaan parantaa innovaatiota ja myöskin vahvistaa suhteita edunsaajien välillä ja myöskin voidaan vaihtaa hyviä käytänteitä tällä alalla. Kun valiokunta kävi viime viikolla Romaniassa. Esittelimme hankkeita koulutus, korkeakoulutuslaitoksissa Itä-Romaniassa, jota edustan, ja vastaus on se, että kumppanuudella voidaan edetä. Kiitos. Kiitos. Ja lopuksi annan puheenvuoron ministeri Sereksille. Lyhyesti pyytäisin. Merci, monsieur le président. Donc moi je voudrais... Kiitoksia puhemies haluaisin todella kiittää parlamenttia siitä, että se on kiinnostunut tästä kysymyksestä, innovaatiosta. Tämä tuki on todellakin keskeistä, jotta pystymme toteuttamaan viipymättä hyvin kiireellisesti innovaatiosuunnitelman. Näin voimme paremmin vastata sisäisiin haasteisiin ja voimme myöskin parantaa kilpailukykyämme ulkoisesti. Puheenjohtajavaltio on hyvin lyhyessä tehnyt työtä koska komission ehdotus tuli 6. lokakuuta. Ja meidän johtopäätöksemme ovat nyt valmisteluvaiheessa neuvoston kokousta varten 26. marraskuuta. Kaikki tietävät, että tutkimus ja innovaatio ovat aivan välttämättömiä, erityisesti jotta voisimme päästä tästä kriisistä ylös. Kumppanuuskysymys on keskeistä, mutta korostin myöskin ensimmäistä teemaa, pilottihanketta, jonka tarkoituksena on luoda tämän mallin toimivuussuunnitelma. Ja tämä pilottihanke saattaa kuitenkin johtaa siihen, että Euroopan kansalaiset saadaan tähän mukaan. Mitä tulee muihin aiheisiin, komissio on ottanut esille tusinan verran muita aiheita, ja neuvostossa henki on nyt todellakin sellainen, että siellä korostetaan – että pitää olla alhaalta ylös lähestymistapa ja mukaanottava lähestymistapa. Meillä on selkeää, vankkaa tahtoa neuvostossa. Emme halua luoda mitään lisäongelmia tai ylimääräisiä ohjelmia. Ei, se olisi täysin tavoitteidemme vastaista, eli yksinkertaistamisen vastaista. Sitten budjettiongelmat. No mehän tiedämme, että tutkimusbudjetit ovat leikkausuhan alla. Ja tästä juuri äsken puhuttiin. Ja minä uskon, että osaamisen pitää olla meidän kaikkien tavoitteemme. Ja tämä on otettava huomioon, kun luodaan synergiaa eurooppalaisten välineiden välille, erityisesti puiteohjelmaan ja rakennerahastojen välille. Ja lopuksi, no tietysti neuvostossa tietysti kiinnitään hyvin paljon huomiota siihen, että meillä täytyy olla selkeää tukea pk-yrityksille. Ne eivät ole saaneet riittävästi pääsyä aikaisempiin tutkimusohjelmiin. Ja tätä työtä nyt tehdään yksinkertaisemmin parissa ja siihen, että rahoituksen saanti olisi helpompaa pk-yrityksille. Kiitos. Kiitos herra ministeri. Ja näin päätämme keskustelun. Ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaan.